Guten Morgen, meine... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisiko pyytää teitä istuutumaan? Toivotan tervetulleeksi nämä kollegamassat tänä aamuna. Tervetuloa tähän aikaiseen istuntoon. Tervetuloa neuvoston ja komission edustajille. Ensimmäinen kohta esityslistalla